Good morning, colleagues. Um, welcome back. Uh, Huomenta kollegat ja tervetuloa takaisin. Toivottavasti teillä oli oikein miellyttävä kesätauko. Me aloitamme esityslistan hyväksymisellä ja jos tätä ei, tähän ei ole mitään sanomista, niin esityslista hyväksytään tässä muodossa. Ensinnäkin kielistä. Nyt ei ole tulkkausta Tanskaan, Geelin, kieleen ja Maltaan ja nyt sitten meillä on esittelijöiden nimittämisiä. ECRn Vistisen on nimetty esittelijäksi sopimukseen EUn ja Islannin välillä, joka liittyy rahoitusvälineeseen ja Dias de Mera on viisumijärjestelmään esittelijä Bulgaria Romania kohdalla, sitten herra Dalton ECRstä on esittelijä ekrisiin liittyen. Meillä on tärkeä kohta käsittelyssä tässä pian. Puhukapa hiljaa siellä. Sitten edustaja Sargentini on nimetty esittelijäksi oma-aloitteiseen mietintöön Unkarin tilanteesta. Tämä on parlamentin päätöslauseman pohjalta 17. toukokuuta 2017. Sitten meillä on valmistelijoiden nimittämiset. Skripek ECRstä on tietullijärjestelmää mietinnön lausunnon valmistelijaksi nimetty ja nämä on näin hyväksytty, nämä suositukset. Sitten on jotakin tietoja delegoidusta ja täytäntöönpanosäädöksistä. 24. elokuuta 2017 parlamentti sai luonnoksen täytäntöönpanosäädöksestä, joka liittyy 2017 työohjelmasta ja unionin tointen rahoittamisesta sisäisen turvallisuuden rahoituksesta, jonka tarkoituksena on puuttua rikollisuuteen ja kriisinhallintaan. Tämä tapahtuu asetuksen 514-2014 kautta. Tässä tar- tarkistusten, tai tässä on, on jätetty määräaika. Jos nyt joku jäsen haluaa vastustaa tätä, niin tämä pitäisi ilmoittaa Liven sihteeristölle ennen syyskuun 8.2017. Ja lopuksi meillä on sitten kello 11 koneäänestys, joten teillä pitäisi olla nuo koneäänestystä varten tarvittavat äänestyskortit mukana. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen 9 maaliskuuta 27. maaliskuuta kokouksista. Ja mikäli näitä ei vastusteta, ne hyväksytään. Sitten pääsemme kohtaan neljä. Viimeisimmät kehityskulut Puolassa ja vaikutukset oikeusvaltioperiaatteeseen. Kyseessä on keskustelu varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa. On ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän keskusteluun, mikä liittyy kehityskulkuihin Puolassa. Ja ennen kuin aloitamme, hiukan tietoja siitä, että mitä on tähän mennessä tapahtunut. 27. heinäkuuta komissio julkaisi suosituksen, joka liittyy Puolan oikeusvaltioperiaatteeseen. Tämä täydensi aikaisempia suosituksia vuodelta 2016. Kuten kollegat tietävät, 13. tammikuuta 2016 komissio käynnisti vuoropuhelun Puolan tilanteesta oikeusvaltioperiaate puitteiston kautta, kun ajatellaan kehityskulkua jäsenvaltioissa, varsinkin poliittisia ja oikeudellisia tapauksia eri tuomioistuimissa ja se, että tiettyjä tuomioita ei myöskään ole julkaistu. Ensimmäinen kesäkuuta 2016 komissio hyväksyi lausunnon oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa. Tarkoituksena oli arvioida tilannetta Tämän jälkeen tuli kaksi suositusta, jotka hyväksyttiin 27. heinäkuuta ja 21. joulukuuta 2016. Ja näitä täydennettiin sitten tällä uudella suosituksella heinäkuun 26. päivä. Kollegat, kuten tiedätte, tämä viimeisin suositus esittää vakavia huolenaiheita oikeuslaitoksen riippumattomuudesta jotka liittyvät lainsäädäntöön, jonka Puolan parlamentti on hyväksynyt. Siinä myöskin tarkastellaan, miten aikaisempiin suosituksiin on puututtu ja esitetään uusia suosituksia Puolan viranomaisille, jotta voidaan puuttua näihin systemaattisiin uhkiin oikeusvaltioperiaatta kohtaan. Komission suositus äh, pyysi, että Puola olisi puuttunut näihin toimiin kuukauden sisällä ja komissio ryhtyisi toimenpiteisiin tämän jälkeen. Äh, Live-valiokunnan on tarkoituksena kuulla nyt ensimmäistä varapuheenjohtaja Frans Timmermansia ja käydä keskustelu hänen kanssaan tästä komission ehdotuksesta. Joten me kuulemme nyt ensin ensimmäistä varapuheenjohtajaa ja tämän jälkeen sitten käymme keskustelun. Sanoisin, että teemme tämän nyt 206 säännön pohjalta, koska täällä on paljon myöskin liven kuulumattomia jäseniä. Ensiksi saavat, liven jäsenet saavat puheenvuoron ja sitten toimimme mahdollisimman joustavasti näiden liven kuulumattomien jäsenten kohdalla. Eli Timmermans puhuu noin 10 minuuttia ja sitten kertokaa, kun haluatte puhua. Koordinaattorit pääsevät ensi vuoron, sitten liben jäsenet ja tämän jälkeen sitten mahdollisimman joustavasti otamme myöskin liben kuulumattomia jäseniä. Puheenjohtaja saa ensimmäiseksi puheenvuoron ja pyydän että hän myöskin käyttää puheenvuoron sitten lopuksi. Hän voi vastata kysymyksiin. Meillä on puolitoista tuntia tähän. No se voi kuulostaa pitkältä. No Libessä se ei kuitenkaan ole kovin pitkä aika, joten kaikki saavat kaksi minuuttia. Kello pistetään käyntiin. Pyydän, että kaikki kunnioittavat tuota kahden minuutin puheaikaa. Ja kertokaa nyt, jos haluatte puheenvuoron sihteeristä kirjoittaa nimenne ylös. No niin, Frans, annan sinulle nyt puheenvuoron. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Viimeksi kun puhuimme tästä asiasta tässä valiokunnassa oli 22.3. ja nyt siis lupasin tulla päivittämään tilanteen sen jälkeen. Ja Puolan parlamentti on hyväksynyt lakia, joka koskee oikeudenkäyntijärjestelmää, korkeinta oikeutta ja kansallista oikeusjärjestelmäneuvostoa. neuvostoa varovaisen analyysin jälkeen se määritteli myöskin, että näillä olisi voimakas kielteinen vaikutus Puolan oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen ja se olisi järjestelmän uhka oikeusvaltioperiaatteelle. Me, Neljä lakia on, neljästä laista kaksi on allekirjoitettu mutta kaksi vielä ei ole. Ja meidän täytyy esittää nyt sitten uudelleen huolenaiheemme uudessa oikeusvaltioperiaate suosituksessa. 26.7. esitetty suositus täydentää edellisiä ja esittelee komission suuret huolenaiheet Puolan oikeusjärjestelmän suhteen. Lisäksi siinä pyydetään Puolan viranomaisia palauttamaan perustuslakituomioistuimen riippumattomuuden Puolan perustuslain takaajana. Näin Puolan viranomaisia on pyydetty ottamaan esille nämä kysymykset yhden kuukauden sisällä. 28.7. komissio on käynnistänyt myös rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan, koska se on rikkonut EU-lainsäädäntöä tavallisten tuomioistuinten toiminnassa. Ja olemme pyytäneet myös vastausta kuukauden sisään. Yhteenvetona komissio on käyttänyt yli vuoden näiden huolenaiheiden esittämiseen. Olemme analysoineet, tunnistaneet, suositelleet ja varoittaneet. Olemme äh, käynnistäneet rikkomusmenettelyn, joka koskee tavallisia tuomioistuimia. Ja tämän kuvan täydentämiseksi teidän täytyisi tietää myös se, että Puolan hallitus ei halua seurata niitä väliaikamenettelyitä, joita Euroopan tuomioistuin on esittänyt, joka koskee lobbausta Bieloviessia ja metsässä ja median vähentämisessä. Komissaarit Jurova ja Tyson ovat myöskin lähettäneet yhteisen kirjeen Puolan viranomaisille, jossa luonnostellaan komission huolenaiheita eri eläkeikien käyttöönotossa miesille ja naisille, kun tasa-arvo on viety pitkään eteenpäin EU-ssa, niin Puola on nyt ainoa EU-maa, joka on siirtymässä toiseen suuntaan. 28.8 mutta saimme vastauksen kolmanteen suositukseemme. Ennen vastausta Puolan hallitus pyysi lisäselvitystä kahdesti näistä huolenaiheista, joita katarjosimme välittömästi oikea-aikaisesti ja pitkäsanaisesti. Olemme edelleen analysoimassa tätä vastausta huolella, mutta lehdistötiedotteiden perusteella voin jo kertoa teille, että tässä ei ole ilmoitettu minkään näköisiä konkreettisia toimenpiteitä, joilla puututtaisiin komission huolenaiheisiin. Analyysimme koskeekin näitä perusteita, joita Puola on esittänyt. En voi tänä päivänä kertoa teille siitä, mikä on seuraava askel, mihin komissio ryhtyy. Meidän täytyy keskustella tästä komissaarikollegiossa ja jossain vaiheessa myös neuvostossa. Yleisesti ottaen kuitenkin kommentoisin sitä tilannetta, jossa olemme. Olemme omistaneet hyvin pitkälti toimintamme sen suhteen, että selvitämme meidän huolenaiheutamme mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja perusteellisesti erityisesti oikeusvaltioperiaatetta koskien. Meidän huolenaiheemme ovat myös muualla olemassa. Venetsian komitea, YK, korkeimpien oikeuksien verkosto, asianajajärjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat kaikki samaa mieltä. 16.5. kävimme ensimmäisen keskustelun yleisten asioiden neuvostossa ja yleisesti ottaen oltiin hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, että Oikeusvaltioperiaate on EU-toimielinten jäsenvaltioiden yhteinen vastuu. Hyvin mm, suuri enemmistö jäsenvaltioita tuki komission roolia ja ponnistuksia putoa asiaan. Jäsenvaltiot vaativat Puolan hallitusta käynnistämään uudelleen vuoropuhelun komission kanssa, jotta voitaisiin ratkaista avoinna olevat kysymykset ja asiat käsitellä yleisten asioiden neuvostossa. Ja olen myös kutsunut Puolan ministerit Brysseliin keskustelemaan näistä kysymyksistä kanssani. Enkä ole saanut virallista vastausta, mutta median kautta näin, että ulkoministeri sanoi, että ei ole mitään järkeä tulla tänne keskustelemaan meidän kanssamme. Olen siis pyrkinyt vuoropuheluun, mutta vastapuoli ei anna vastakaikua. Eli olen avoin sen suhteen, että keskustellaan asiasta. Luonnollisestikin. Tämä parlamentti on tärkeässä roolissa ja se on edelleen tärkeässä roolissa, koska jos tällä parlamentilla on perustavanlaatuinen rooli, niin se on nimenomaan se, että mm, se pitää yllä yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja oikeusvaltioperiaate on niistä keskeisin. Puolan hallitus on jatkuvasti tehnyt selväksi sen, että se ei ole samaa mieltä, se täyttää kansan tahtoa, se on voittanut vaalit. Lisäksi se haluaa hyökätä tiedottajan kimppuun, kyseenalaistaa komission legitimiteetin ja vaatii ja väittää, ettei se tee mitään sen kummempaa kuin mitä muutkaan jäsenvaltiot ovat tehneet. Minä olen ehdottomasti toista mieltä. Lisäksi olemme aina todenneet, että meidän tavoitteenamme ei ole sanktioiden tai artiklan 7 käyttäminen. Päinvastoin me haluamme saada aikaiseksi todellisen rakentavan vuoropuhelun, jotta tämä oikeusvaltioperiaate voidaan käsitellä Puolassa. Samalla olemme kuitenkin tehneet selväksi oman halukkuutemme käyttää kaikkia niitä työkaluja, joita meillä käytössämme on sopimusten vartijana. Olemme edelleen avoimet vuoropuhelulle. Olemme avoimet sen suhteen, että voimme löytää rat- rakentavia ratkaisuja, mutta samalla meidän täytyy jäsenvaltioiden ja teidän kanssanne täällä parlamentissa keskustella tästä uudesta tilanteesta, joka nyt on syntynyt. Syy, miksi me emme anna periksi, liittyy kahteen perustavanlaatuiseen kysymykseen. Ensinnäkin, oikeusvaltioperiaate on arvo sinänsä. Se on se, mikä määrittelee meidät eurooppalaisina. Me olemme oikeusvaltioperiaate. Me olemme oikeusvaltioihin perustuvia demokratioita. Ja toiseksi, Tämä liittyy myös siihen, millä tavalla EU toimii. Ensinnäkin sisämarkkinat. Nämä markkinat voivat ainoastaan toimia siinä tapauksessa, että meillä on luottamusta yritysten, kansalaisten, yritysten ja kansalaisten välillä. Ja konfliktitilanteessa tämä luottamus löytyy siihen, että me olemme kaikki tasa-arvoisia lain edessä ja kaikilla on käytössään riippumattomat tuomarit. Kuten tiedätte, kansalliset tuomarit ovat EU-tuomareita. He soveltavat EU-lainsäädäntöä suoraan. Ja heillä on myös suora esteetön pääsy Euroopan yhteisön tuomioistuimeen, eikä järjestelmä toimi, jos tämä suoran yhteys jumitetaan siksi, että siihen puututaan poliittisesti hallituksen taholta. Oikeusjärjestelmän riippumattomuus on oleellista, että koko EU-järjestelmä toimii täytyy kyetä luottamaan siihen, että kansalliset tuomarit ovat myös EU-tuomareita. Jos siihen ei voida luottaa, jos mennään takaisin tilanteeseen, jossa oikeuslaitoksen tuomio on peräisin poliittista järjestelmästä, silloin meillä on vakava ongelma. Ja tässä yhteydessä täytyy todeta, että kansallisten tuomareiden riippumattomuus on äärimmäisen tärkeää sanan aikaiseksi oikeus- ja sisäasioissa tuomareiden välinen yhteistyö Tämä liittyy myös kansallisten tuomioiden vastavuoroisen tunnistamiseen, esimerkiksi eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja Bryssel 1-säännöstön soveltamisen kohdalla. Luonnollisestikin demokraattisesti valittut hallitukset voivat aivan vapaasti ottaa käyttöön oikeusjärjestelmän uudistuksia. Ei komissio kiistä oikeutta Puolan hallitukselle ottaa käyttöön oikeusjärjestelmän uudistuksia. Ei tässä nyt ole siitä kysymys yhtään, vaan me vaadimme sitä, että oikeusjärjestelmän uudistuksen täytyy noudattaa oikeusjärjestelmä, oikeusvaltioperiaatetta, johon kaikki valtiot ovat sitoutuneet liittyessään EU-hun, kun ne allekirjoittivat ja ratifioivat Euroopan unionin perustamissopimukset. Kaikki, jotka elävät EU-ssa, ovat oikeutettuja luottamaan riippumattomaan oikeusjärjestelmään ja oikeusjärjestelmään, johon ei puututa, ei myöskään poliitikkojen taholta. Kollegio keskustelee seuraavista askelista. Tästä syystä olemme kiinnostuneet siitä, mitä haluatte sanoa tästä asiasta. Oikeusvaltioperiaatteen jarruttaminen on väärin ja oikeusvaltioperiaate on kaikkien jäsenvaltioiden vastuulla. Aion käsitellä asiaa myös neuvostossa, kuten toukokuussa päätettiin siellä. Ja lopuksi haluan kiittää teitä ja erityisesti tätä valiokuntaa sen jäseniä jatkuvista ponnistuksista säilyttää oikeusvaltioperiaate EU:ssa ja siitä, että tuette komission suhtautumista Puolan tilanteeseen. Thank you, First Vice President, and thank you for the brevity. Oikein paljon kiitoksia varapuheenjohtaja, meillä nyt on sellainen tilanne, että kaikki paikalla olevat jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron. Tämä on aika ymmärrettävääkin. Pyydän, että toimitte kurinalaisesti, johdonmukaisesti, koska täällä on jokainen todellakin tällä listalla. Meillä on siis kaksi minuuttia per henki. Ensimmäinen asia, minkä teen, on se, että koordinaattoritkin puhuisivat kaksi minuuttia tai alle sen sitten saamme lyhyen vastauksen varapuheenjohtajalta koordinaattorin jälkeen ja sitten jatkamme tämän luettelon parissa. Pyydän, että olette rauhallisesti nyt tässä. Täällä on myöskin Libeen kuulumattomia jäseniä. Siis kaikki nyt ovat tässä listalla, ketkä ovat pyytäneet puheenvuoron ja nyt tämä suljetaan. Eli ensiksi EPPstä annan puheenvuoron. Being here with us. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä komission varapuheenjohtajat olette tänään paikalla. Täytyy korostaa, että tilanne Puolassa on huolestuttavaa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me keskustelemme oikeusvaltioperiaatteesta tässä maassa ja epäilen, että ei jää viimeiseksi. Minä itse kasvoin Maltalla ja seurasin silloin solidarisuusliikettä Puolassa. Se antoi toivoa koko maailman kansa- kansalaisille. Todettiin, että sitkeys ja oikeus aina voittavat. Me katsoimme Puolan suuntaan ja ihailimme heidän päättäväisyyttään siellä. Ja he osoittivat, että tämä sukupuoli polvi, tämän vallankumouksen lapset eivät koskaan näe tällaisen toivon sammuvan, niin siksi he tekevät kovasti työtä EUn puolesta, siksi me kaikki muutkin teimme. Minä en ole puolalainen, puolalainen mutta niin kuin kaikki Puolassa olen myös eurooppalainen. Täällä on markkinat, rajat ja meillä on ratkaisevan tärkeät yhteiset arvomme. Meidän EUmme täytyy seisoa näiden arvojen takana. Oikeusjärjestelmän riippumattomuuden takana Puolassa ja kaikkialla muualla. Ja komissio oli ihan oikeassa, kun se hyväksyi oman suosituksensa Puolan kohdalla. Se oli oikeassa seisoessaan arvojemme takana ja loppujen lopuksi se seisoi puolalaisten takana. Ja minä tiedän, että viranomaiset Puolassa haastavat komission toimivaltuuden toimia tämän tyyppisessä kysymyksessä, kun oikeuslaitoksen riippuvuus. Samaa retoriikkaa olemme nähneet muissakin jäsenvaltioissa väitetään kotimaassa, että Eurooppa puuttuu, Bryssel puuttuu asioihin, joihin ei pitäisi, ja äh, tämä on vaarastamaan populistista toimintaa ja ratkaisevan tärkeää. Tämä on oikeasti väärin. Komission pitää toimia silloin, kun uhataan oikeusvaltioperiaatetta. periaatetta. Se oli ihan oikeassa näin toimiessaan, mutta uhat Puolassa, niin kuin sanottiin, ovat kaukana siitä, että olisivat ohi laki korkeimmasta oikeudesta ja oikeusjärjestelmän kansallisneuvostosta. Ehkä ne vedottiin presidentin toimista protestien jälkeen tänä kesänä, mutta me tiedämme, että uusia ehdotuksia valmistellaan, emmekä vielä tiedä, minkä muodon nämä tulevat saamaan. Kaksi muuta lainsäädäntöä koskien tavanomaisia tuomioistuimia ja oikeuslaitoskoulua on tekeillä ja odotan niitä kommentteja. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitä odotuksia on siitä, että viranomaiset Puolassa tulevat reagoimaan yhteistyön hengessä? Meidän täytyy toivoa, että näin tapahtuu muutoin on vaarassa tuhota monien ihmisten poliittinenkin kohtalo. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sips. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia, että tämä keskustelu järjestettiin. Haluaisin keskittyä joihinkin huomioihin. Uskon, että me kaikki sen jälkeen, kun loimme Euroopan unionin, pitäydymme siinä periaatteessa, että totta kai kaikki jäsenvaltiomme, tämä on itsestään selvä, seuraavat näitä määräyksiä ja sääntöjä ja täytäntöön panevat asetukset, määräykset, koska me yhdessä me olemme niitä päättäneet ja seuraavat näitä arvoja ja määräyksiä, jotka ovat sopimuksessa, perustamissopimuksessa, koska he ovat allekirjoittaneet tämän. Tämä on itsestään selvää. Ja tästä syystä meidän mahdollisuutemme reagoida sellaisessa tapauksessa, että tämä ei toteudukaan, ovat hiukan heikot. On hienoa nähdä, että kritiikkiä ei tule ainoastaan parlamentin ja komission suunnalta, vaan myöskin Puolan kansalaisilta itseltään. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy tukea heitä, mutta mitä me voimme tehdä siinä tapauksessa, että jäsenvaltio ei seuraa omia sääntöjämme, niitä sääntöjä, jotka hekin allekirjoittivat ja joista olivat mukana päättämässä. Me voimme lähteä rikkomusmenettelyyn, mutta se kestää kauan ja tilanne voi kehittyä tuona aikana. Meillä on seitsemän artiklaa, mutta kovin pitkään seitsemän artiklaa pidettiin hyvin, hyvin vaarallisena, joten jossakin määrin kätemme ovat sidotut, emmekä voi reagoida hyvin perustellulla tavalla. Pidän hyvänä ja tuen myöskin sitä ajatusta, että aina ensimmäisten askelten pitäisi olla sellaisia, että annettaisiin hyvin ystävällinen neuvo tällaiselle hallitukselle, jossa ilmoitettaisiin, että he uhkaavat demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta, mutta uskon, että kukaan ei tähän mennessä tiedä, että miten me voisimme tehdä tämän paremmin. Jos tämä ei tapahdu, me tarvitsemme parempia reaktioita ja mahdollisuuksia reagoida tähän ja saada muutos paremmin ja oikea-aikaisesti, että me menetä tässä aikaa. Ja äh, herra Jirek, joka korvaa edustaja Stevensin. Monsieur le Président, euh, vous avez évoqué les Je suis d'autant plus Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Nythän on 37. vuosipäivä Gdanskin öö, öö, solidarisuusliikkeen voitosta Gdanskin telakoilla. Ja sen avulla saatiin vapautta myös Keski-Eurooppaan aion jatkaa omalla kielelläni. Hyvä puheenjohtaja. Luonnollisestikin teillä voi olla erilaisia näkemyksiä ja tiedän, että oppositio tukee tätä. Oppositio on kiittänyt teitä puolessa, mutta toimen täytyy tehdä lainmukaisesti. Euroopan komissiolla on oikeus syyttää Puolaa, Unkaria, Tsekin tasavaltaa, Alankomaita, mm, mitä hyvänsä maata siitä, että ne rikkovat tiettyjä arvoja, jotka löytyvät artiklasta kaksi. Mutta sen täytyy esittää vaatimuksensa neuvostolle ja odottaa kärsivällisesti sen päätöstä. Ja se elin, joka tällaisen pyynnön esittää, ei voi muuta tehdä. Euroopan komission täytyy myös kunnioittaa sitä, että yksimielisyyttä ei ole jäsenvaltioiden kesken, kun puhutaan syytöksistä, jotka kohdistuvat Puolaan. Olen keskustellut, puhunut myös Unkarista. Unkarikin vaati kunnioituksensa ja Puolan perustuslaki. Eli ette voi sanoa esimerkiksi naisten oikeudet, kun puhutaan varhaista eläkkeistä, että tämä on syrjintää. Ja samalla suojellaan perustuslakituomioistuinta, sillä se sama tuomioistuin vuonna 2010 sanoi ihan selkeästi, että varhaisempi eläkeoikeus on perustava oikeus, mukaan lukien naisten oikeudet, joten kunnioittakaa meidän perustuslakiamme. Älkääkä käyttäkö lakia välineenä, sillä Marksista pääsimme eroon. Sehän käytti lakia vallan välineenä. Emme halua siihen palata. The Liberal coordinator, Mrs. Griesbeck, please. Sitten edustaja Griesbeck. Kiitoksia puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Puhun yleisellä tasolla, koska kollegani tulevat vielä puhumaan Puolan tilanteesta ja ilmaisemaan huoltaan, mutta myös toivoaan näistä tapahtumista, joita tällä viikolla olemme nähneet. Haluaisin kiittää varapuheenjohtaja Timmermansia hänen läsnäolostaan kokouksen tänä aamuna tässä tärkeässä keskustelussa. Tämä osoittaa, kuinka suurta huolta eurooppalaiset tuntevat yhdessä ja olisi paras jatkaa älykkäässä hengessä keskustella, löytää ratkaisua rakentavassa hengessä. Haluaisin myös muistuttaa tämän päättäväisyyden taustoista. Sehän perustuu tehtävään, joka on komissiolla. Se on perussopimusten vartija ja toisaalta EU siis tuntee huolta kaikista kansalaisistaan kaikkien jäsenvaltioiden osallistumisesta, mutta halutaan myös suojella sitä, mitä EU edustaa kollektiivisesti, kun puolustetaan yhdessä sen arvoja. Viime viikkoina, niin kuin te muistutitte, olemme voineet ilmaista huolta, mutta sitten käydä dialogia, tehdä avauksia ja käyttää siis näitä välineitä, joita perussopimus tarjoaa. On sellainen tunne ja ajattelen tässä tunteellisesti kollegamme herra Keremeke, joka olisi varmaankin varmasti hyvin surullinen nähdessään, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja minkälaisia viestejä Puolan hallitus lähettää. Se tuntuu haluavan pakottavan meidät jonkinlaiseen puolustusasemaan, koska se tuntee varsin hyvin nämä kannat, mutta se tu- Puolan hallitus tuntuu haluavan sanovan eurooppalaisille, että me kiistämme hallituksen uudistuksen. Tästä ei ole kysymys ja kiittään varapuheenjohtaja Timmermans siitä, että hän muistutti tästä. Se, mikä meitä huolestuttaa, ei ole se, että halutaan käydä sitä vääränlaista keskustelua, vaan olemme huolissamme siitä, noudatetaanko kaikkien ja kansalaisten kohdalla oikeusvaltioperiaatetta. Voinkin sanoa teille, että joka tapauksessa te luotte löytämään täältä parlamentista enemmistön, joka puolustaa sitä, että toimimme tällä tavalla ja kiistämme oikeusvaltioon tehdyt rikkomukset, vaikka vain muistaaksemme Bronislav Keremekia. Guen koordinaattorin korvaa edustaja Spinelli. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan täysin tässä tukea komission suosituksia ja ehdotuksia, mutta minulla on joitakin kysymyksiä siihen liittyen. Ensinnäkin haluaisin puhua asiasta, jota pidän väärinkäsityksenä, kun ajatellaan Euroopan unionin luonnetta. Tämä liittyy laajentumiseen. Haluan nyt tämän sanoa kun ajatellaan tätä Puolan hallituksen reaktiota komission suositukseen ja komissio, Puolan hallituksen reaktio on sellainen, että siinä todetaan, että oikeuslaitoksen uudistaminen vastaisi sosiaalisia odotuksia, joita vuosien aikana on kerääntynyt. Ja tähän liittyy myöskin kansallinen identiteetti, joten tässä nyt nähtävästi on se ongelmaa. esimerkiksi silloin, kun Euroopan unionin haluaa liittyä, siihen liittyy tiettyjä ehtoja ja myöskin oikeuslaitosperiaate, oikeusvaltioperiaate kuuluu tähän. Ja tämä on myöskin mittapuu, kun ajatellaan yhteiskunnan odotuksia. Ja tämä kysymys pitäisi selvittää. Ja sitten vielä eräs toinen kysymys. Ja tämä liittyy myös tähän väärinkäsitykseen. Onko komission tarkoituksena kertoa Visegrad-ryhmälle tästä kannastaan, joka ilmeisesti kokoontuu huomenna. Äh, tämä liittyy tärkeään huippukokoukseen. Ja sitten vielä kolmas asia. Onko teidän mielestänne seitsemän artikla riittävä tuollaisena pelotteluvälineenä, sillä ei ole olemassa jäsenvaltioiden enemmistöä, joka puoltaisi tätä seitsemän artiklan käyttöä. Mitä muita välineitä nyt olisi käytettävissä? Parlamenttihan on jo ottanut esille erilaisia mahdollisuuksia. Kiitokset joka tapauksessa siitä, että olette nyt paneutuneet tähän asiaan. Se on tärkeää koko Euroopan unionille ja näistä puolelle. Sitten eh, Judith Sargentini vihreille. Eh, Näin alkuun haluaisin onnitella kollegaani Solidarnosin perustamisen vuosipäivänä 89. Toivottavasti kaikki ovat myös ymmärtäneet, että se oli todella toiveita lisäävä tapahtuma Itä-Euroopassa, mutta myös Länsi-Euroopassa. Ja toivottavasti sellainen, joka vei kohti oikea oikeusvaltiota ja muutosta. Hyvä komissaari, olen aivan samaa mieltä analyysistanne Puolan tilanteessa ja haluaisin ottaa sen nimenomaisesti esille. Se, että jätetään huomiota tuomioistuimen päätös ja se, että jatketaan edelleen ikään kuin puun oksen leikkaamista on todella uskomatonta. Tsetsenian pakolaisten syrjään jättäminen ovat asioita, joita ei voida hyväksyä sellaisen kirjailijan vangitseminen, joka kirjoittaa kirjan, joka ei ole hyväksytty, on aivan uskomatonta. Kysymys onkin siitä, että onko tässä kysymys järjestelmällistä oikeusvaltion perääntymisestä ja onko vuoropuhelu vielä riittävää ylipäätään? Onko meillä edes vuoropuhelua sillä siinä täytyy olla kaksi osapuolta. Eikö ole niin, että kaikki meidän toiveemme vuoropuhelusta eivät saa Varsovasta vastakaikua? Ja ennen kesää ehdotitte, että otettaisiin esille artikla 7. Ja jos nyt sitä katsotaan jälkikäteen, ja puheenjohtaja Junckerhan näin teki, niin mitään, mitäänhän ei enää voida antaa enempää periksi. Minun mielestäni vuoropuheluaika on nyt jo ohi ja meidän täytyy osoittaa, että me puutumme asiaan, sillä meillä ei ole enää aikaa siihen, että Varsova käyttää tämän ajan täysin väärin. Kiitoksia. Thank you for the EFDD, Mrs. Kiitoksia. Sitten edustaja Winberg EFDDn puolesta. Tack för ordet. Ja, vi har hört ganska mycket här. Kiitoksia. Niin, olemme saaneet kuulla täällä aika paljon eri näkemyksiä ja haluaisin kyllä tietää, että mihin nyt tässä ollaan oikein matkalla. Saamme erilaisia suosituksia komissiolta, mutta se, että mennään niin pitkälle, että ryhdytään painostamaan Puolaa tässä tilanteessa. Puolan kysymyksethän täytyy ratkaista Puolassa, Puolan kansan toimilla. Eli missä tämä raja nyt oikein kulkee? Minusta tässä on menty aivan liian pitkälle tässä kysymyksessä siis. Kyllä, No, sen oikeastaan haluaisin sanoa ja olen edellisen Puolan puhujan kanssa samaa mieltä. Kiitoksia. Okay, colleagues, um... No niin, kollegat. Varapuheenjohtaja kertoi, että hän mielellään kuulee muutkin puhujat, koska ihmiset ovat pitäneet puheenjohtajan kiinni. Joten jos kaikki puhuvat tuon kaksi minuuttia, niin jatkamme nyt tämän luettelon parissa ja komission jäsen vastaa sitten jälkeenpäin. Pyydän, että mutta kurinalaisesti. Barbara Kreditska seuraavaksi. Panie przewodniczący, mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, że... Puheenjohtaja, mielestäni kaikki eivät varmaankaan tiedä sitä seikkaa, että Euroopan parlamentti 2005 päätti, että 31. elokuuta on solidaarisuuden ja vapauden päivä, jota, jolloin muistetaan Puolan osallistumista vapauden ja demokratian taisteluun. Tämä on siis tärkeä päivä, ei vain Puolalle, vaan Euroopalle. Ja tänä kesänä on todistettu, että meidän yhteiskuntamme haluaa olla vapaa. Se tukee solidarisuusaatetta. EU-aatteen äh, arvostus on suurta Puolassa. Kymmenet tuhannet puolalaiset ryntäsivät kaduille tuhansissa kaupung- tai lukuissa kaupungissa puolustaen riippumatonta oikeuslaitosta. He eivät olleet kaduilla työn takia tai eläkkeiden tai muiden syiden takia. Ei. Kaikki ne ihmiset, jotka osoittivat mieltään kaduilla, protestoivat muutoksia vastaan, joita oli, oltiin tekemässä Puolan demokratiassa demokratia ei saa olla pelkä, pelkkää julkisivua, mutta ikävä kyllä hallituspuolassa ei peränny. Se ei esitä mitään ra- rakentavia keinoja korjata tilannetta mainitsemattakaan sitä, että se ei edes hylkäsi kutsun tulla Brysselin keskustelemaan puheenjohtaja. Kun tämän kaiken nyt pitää mielessä, niin ettekö ole sitä mieltä, että Jaroslav Kaczynski koska tämähän oli hänen ideansa muuttaa tällä tavalla oikeusjärjestelmää, ymmärtää tilanteen vakavuuden erityisesti mm, mitä tulee Puolan suhteeseen EUun. Ymmärtääkö hän te, mielestäni, mitä tapahtuu? Ehkä olisi tehokkaampaa, jos te tapaisitte henkilökohtaisesti herra Kaczyskin. se saattaisi luoda, tuoda enemmän <clears throat> tuloksia kuin tapaamalla tavallaan anonyymisesti koko hallitusta. Mikä on? Edustaja Kooni. Uh, I will speak Polish. Puhun puolaa. Tänään me juhlimme 1980 uh, elokuun tapahtumia. Tuolloin allekirjoitettiin sopimus ja nyt sitten Puolan hallitus sylki tämän sopimuksen päälle, mutta kyseessä oli solidaarisuus ja Vauensa, joka toi vapautta Puolaan. Tätä solidaarisuutta ei kunnioiteta, vaan tuhotaan solidaarisuuden vapaus ja myöskin vesitetään demokratian peruskivi. Kiitoksia hyvin paljon, että olette käyneet vuoropuhelua Puolan hallituksen kanssa ja että arvioineet sen systeemisen uhan, joka oikeusvaltioperiaatetta vastaan Puolassa on. Ette ole yksin, herra Timmermans miljoonat puolalaiset jakavat huolen aiheen ja kymmenet tuhannet ihmiset lähtivät kaduille heinäkuussa. He myöskin jakavat nämä huolenaiheet. Siellä oli paljon nuoria, jotka haluavat tukea perustuslakia ja oikeuslaitosta. ja he halusivat, halusivat tukea tätä, että järjestivät kaupungeissa ja pienissä kylissä myöskin erilaisia tapahtumia. Miten haluatte jatkaa puolen vastauksen jälkeen. Kun ajatellaan sitä, mitä jo 2015 tapahtui, tarkoitan perustuslakituomioistuin kysymystä ja sen riippumattomuutta, koska ilman sitä meillä ei voi olla mitään riippumattomia perustuslaki kysymyksiä, joten käytättekö seitsemän artiklan kohtaa yksi. Miten kommentoitte ulkoasiain ministerin vastausta, joka halusi, halusi vesittää komission komission kompetenssin oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseksi tietyssä maassa. Lähteekö komissio seuraaviin askeliin tässä kysymyksessä? Ja pyrkiikö se nyt poistamaan rikkomuskanteen mitä tulee tähän yleisten tuomioistuinten järjestöstä koskevaan lakiin. Hyvät naiset ja herrat, kun rakennetaan solidaarisuutta, niin silloin kadulla huudetaan, että vapautta ei ole ilman yhteisvastuullisuutta. No me huudamme nyt, että vapautta ei ole ilman oikeusvaltioperiaatetta. Mr. Lopez Aguilar. Edustaja Lopez Aguilar, kaksi minuuttia siis kaikille. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Meitä on moni, jotka täällä parlamentissa olemme korostaneet alusta lähtien, että 2008 kriisi ei ollut pelkästään taloudellinen rahoituksen, vaan syvästi poliittinen. Siihen liittyy arvot, luottamus ja uskollisuusprojekteja varten. Joka kerta, kun Euroopan parlamentti on ottanut etsille tällaisen liiallisen reaktionaarisen nationalismin, jota näkyy joskus enemmistö vaatii sitä joissakin järjestöissä, niin kuin Puolan tapauksessa. Se on tavallaan olen eksistentiaalinen uhka yhteisille arvoille eurooppalaisessa projektissa. Olemme kuunnelleet kansallisia vastalauseita. Oikeusvaltioperiaatteita nähdään niin kuin se olisi jotenkin kaikkein tärkein poliittinen kysymys. Ja toinen asia, uhrista, uhreistaminen, jonka mukaan väitetään, että on kaksoistandardit käytössä silloin, kun Euroopan parlamentti on samaa mieltä Venetsian komission kanssa. Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestön kanssa ja monien riippumattomien oikeusjärjestelmien kanssa jotka ovat ottaneet esiin, että nämä uudistukset, joita nyt tapahtuu Puolassa, niiden tulos on täysin vastoin eurooppalaisia arvoja ja se vahingoittaa Eurooppaa. Ja tässä kielletään tavallaan peruslainen demokratia. Siksi haluan, että te tiedätte, herra Timmermans, että meitä on täällä monia parlamentissa, jotka olemme täysin valmiita jatkamaan rinnallanne loppuun asti. Voitte ryhtyä rikkomusmenettelyyn mihin tahansa. Artikla 7 tiedämme täysin hyvin, että sen tarkoituksena on varsin epätodennäköinen aktivointi mekanismissa, joka vaatii tietyn enemmistön neuvostossa. Mutta monet meistä kuitenkin tukisivat tätäkin, ei vain rikkomusmenettelyä, vaan myös sitä, että aktivoitaisiin artikla, seitsemän artikla, koska olemme jatkuvasti vaatineet, että otettaisiin käyttöön koko Euroopassa tai, tai lopetettaisiin tällaiset regressiiviset, taantumukselliset uudistukset, jotka ovat vastoin eurooppalaisia arvoja. Puola on tästä surullinen esimerkki. Kiitos. Edustaja Wikström. Thank you very much and thank you Mr. T. Kiitoksia Kiitoksia varapuheenjohtaja Timmermans jatkuista ponnisteluista tämän ongelman ratkaisemiseksi. Minusta meidän viestimme tulisi olla aivan kristallinselvä tänä päivänä. Kun Puolan hallitus on tehnyt parhaansa oikeusjärjestelmän romuttamiseksi ja perusoikeuksien romuttamiseksi, meidän tulisi tässä parlamentissa yhdessä komission kanssa olla aivan selviä sen suhteen, että me aiomme taistella ihan loppuun asti, koska hallitus on luovuttanut ja aloittanut kaiken sen murtamisen, mikä on meille tärkeää. Kuten aina, kun ihmisoikeudet kyseenalaistetaan, käännön kirjallisuuden puoleen. Ja minusta se, mitä meidän pitäisi tehdä, on lukea. Ja minä nyt tässä siteran Gombrovitsia. Hän toteaa, että minä en aseta mitään luottamusta doktrineihin, ideologioihin, uskoon. Voin seisoa vain omilla jaloillani mutta minä olin puolalainen. Asun Puolassa puolalaisuuden ympärimänä ja minun täytyi etsiä itseäni syvempää paikasta, jossa ei enää ollut puolalaisuutta, vaan inhimillisyyttä. Minusta tämä on sitaatti, joka varmasti kaikki, jotka nyt kyseenalaistavat sen, mitä Puolassa tapahtuu, voivat pohtia. Mitä merkitsee olla yksinkertaisesti inhimillinen? Komissio ja tämä instituutio tekee parhaimpansa. Tämän tulisi olla viesti hallitukselle. Kun se on epäonnistunut, me kestämme. Thank you, Mr. Engel, please. Edustaja Engel. Thank you, Claude. The, uh, the... Kiitos, Claude. Mielenkiintoinen asia minun mielestäni on se, että eurooppalaiset ja Euroopan parlamentti kunnioittavat jatkuvasti tätä solidaarisuutta ja sen historiallista johtajaa, kun taas tämänhetkinen Puolan hallitus kunnioittaa solidaarisuutta ja sen johtajaa ainoastaan siinä tapauksessa, että se ei tämän Puolan hallituksen tämänhetkistä hanketta äh, tuo julki. Ja nyt kun sitten äh, tässä kyseenalaistetaan legitimiteetti hallituksen tasolta ja 37 prosenttia 50 nyt hyväksyi tämän ja tämä on suuri osa, joten puolalaiset, jotka, jotka tämän hallituksen äänestivät, eivät halunneet näitä muita ottaa panttivangiksi ja, ja myöskin oikeusvaltioperiaatetta samanaikaisesti. Hyvä varapuheenjohtaja, ongelmaa johon me nyt olemme kompastumassa, on sama, jonka näin tulevan aivan aluksi. Sama juttu oli Unkarin kanssa, mutta siinä on yksi suuri ero. Unkarilaiset ainakin tekevät ikään kuin he toimisivat meidän kanssamme yhteistyössä, kun kerromme, että nyt tässä tiettyjä linjoja ollaan ylittämässä, mutta Puolan hallitus ei tee tätä. Se ei välitä. Ja ongelma on se, että mitään vuoropuhelua ei näin ollen voida jakaa, joten tässä nyt on käytetty kaikki vuoropuheluun liittyvät välineet, joita meillä on käytettävissä, joten yksi ainoa asia on jäljellä. Minä tiedän, miten vaikea seitsemän artikla on täytäntöönpanon osalta, mutta jos me epäonnistumme siinä, että käyttäisimme tätä vihoviimeistä välinettä, joka meillä on käytössämme, niin me voimme luovuttaa tässä keskustelussa, oikeusvaltiokeskustelussa, koska meitä ei pidetä, pidetä sitten enää vakavamielisinä ja tämä on kuitenkin pidettävä yllä. Tässä täytyy toimia aktiivisesti ja me tulemme auttamaan myöskin teitä neuvostoa. I'm sure the will... Komissio varmaan tulee vastaamaan tähän aivan erityiskysymykseen, mikä liittyy tähän seitsemän artiklaan. Seuraavaksi edustaja Weidenholzer. Ich finde die... Mielestäni komission kanta on todella tärkeää, koska se on perustamissopimusten vartija ja toivoisin, että näin olisi muissakin asioissa. Tämä on hyvin myönteistä. Tämä on tällainen selkeä vaativa kanta. Puolan hallitus elää jossakin toisessa maailmassa ja taistelu, siellä käydään tiettyä taistelua, kyse on kansakunnan historiasta, mutta ei oikeastaan siitä, mikä kiinnostaa kiinnostaa Puolan kansalaisia, jotka lähtevät viikoittain kaduille. Sen on valitettavaa, että joku käsittää asian ihan eri tavalla kuin miten siitä tulisi käydä keskustelua. Ja kyse on oikeastaan vain siitä, että jokainen jäsenvaltio on osa eurooppalaista oikeusjärjestelmää, että on olemassa yhteinen perustamissopimus ja kaikki kaikki nämä ovat allekirjoittaneet Kööpenhaminan kriteerit liittyessään unioniin. Tästä on kyse, eikä tämä saa meille olla samantekevää se, mitä nyt Puolassa tapahtuu, mitä kesällä siellä tapahtui. Puola on tärkeä osa Eurooppaa. Se on aivan erityislaatuinen Euroopan osa. Sanoisin jopa, että ilman Puolaa Eurooppa olisi torso. On tärkeää, että me kuulemme Puolan kansalaisten äänet ja että me teemme kaikkemme, jota pidämme Puolan Euroopassa. Tästä syystä pidän hyvänä myöskin sitä näkemystä, että yritämme puhua heidän kanssaan. Nuo kutsut, jotka mainitsitte, ovat hyvin tärkeitä, mutta totta kai on myöskin sellaisia tilanteita, missä vuoropuheluun ei lähdetä. Täytyy olla sellainen täytyy olla sellainen kohta, missä sanomme, että ei ole paluuta ja sanoisin, että nyt me olemme menossa kohti tuota hetkeä. Meidän täytyy sitten käyttää myöskin tuota artikla 7 korttia, koska voidaan ajatella, että muidenkin jäsenvaltioiden kanssa voisi tapahtua jotakin vastaavaa. Chidovski, please. Edustaja Chidowski. Thank you very much, uh, Mr. Timmermans, for your... Kiitoksia herra Timmermans teidän sitoumuksestanne. Teidän puheenvuoron oli erinomainen. En sano tätä siksi, että olisimme, olemme ystäviä, vaan siksi, että minä kunnioitan kovasti teidän sanomaanne ja teidän ymmärrystänne tilanteesta ja Puolan, puolaisten mentaliteetin ymmärtävistä. Omalta kannaltani katsottuna on hyvin tärkeää nähdä tai todeta, että olin todellakin hyvin tyytymätön Puolan tilanteeseen ja siihen, mitä tänä kesänä näin. Minusta Puolan ha- tai voin olla ylpeä siitä, että Puolan hallitus kuuluu Visegrad-ryhmään, mutta en kuitenkaan ole. Monta kertaa olen Puolan rinnalla ja toistan tässä, että usein olen ollut vastaan mitä tahansa sanktioita Puolan hallitusta vastaan ja niin edelleen. Mutta nyt kun me puhumme Solidarnostista ja vuodesta 1980 voi nyt sanoa puolalaisille kollegoille, että mitä minä itse tulen Tsekoslovakiasta ja meillä on muita kokemuksia Puolasta – 23. elokuuta vuonna 1968 puolalainen sotilas ampui monia Tsekin kansalaiset, jotka ampuivat ihmisiä tässä kansanousussa kaduilla. Ja tässä tilanteessa haluan sanoa, että voin juhlia vuotta 1980, mutta en voi juhlia vuotta 1968, koska jos me hävesimme jos me häviämme, menetämme demokraattiset periaatteet ja mahdollisuuden käydä vuoropuhelua missään muodossa, niin silloin tämä todella on sellainen tilanne, milloin Puolan hallitus on demokraattisten periaatteiden ulkopuolella. Edustaja Grion. Merci, monsieur le président. Je, voulais vous remercier, monsieur Timmermans, de, de votre action. Je crois... Kiitoksia, kiitoksia varapuheenjohtaja Timmermans. Haluan kiittää teitä teidän työstänne siitä, että takaatte oikeusvaltioperiaatteen jatkumisen Euroopan unionissa ja kaikkien niiden työkalujen avulla, joita meillä on käytössämme. Hyvin paljon erilaisia näkemyksiä on tullut esille näiden tapahtumien jälkeen ja niistä varoista, on. Demokratia saattaa puolessa joutua ja haluan, että viesti parlamentissa pitää olla selvä, että me haluamme taistella oikeuden puolesta. Yleisluontoinen kysymys omalta puoleltani. Kävin puolessa muutama kuukausi sitten ja kuuntelin huolella kansalaisyhteiskunnan edustajien näkemyksiä, puolalaisten itsensä, kun puhuttiin demokratiasta ja EU-jäsenyydestä. Ja haluaisin ottaa esille ne työkalut, joita meillä on toimielimellisesti katsoen ja sitä, millä tavalla puolalaiset ovat sitoutuneita EU-arvoihin. Ehkäpä olisi hyvä ottaa nämä vielä uudelleen esille puolalaisten kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. seuraavaksi edustaja Inet Feld. Niin, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä. Pidän hyvänä hänen sanojaan ja myöskin näitä toimia, jotka liittyvät Puolan oikeusvaltioperiaatteen palauttamiseen, koska meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ainoastaan varmistaaksemme, että oikeusvaltioperiaate eh, on voimassa koko Euroopan olla, mutta että myöskin voimme tässä eh, pitää kiinni asemastamme maailmassa. Tämä on artiklassa kaksi sopimuksessa ja Puola on allekirjoittanut tämän vapaaehtoisesti. Tämä on osa Kööpenhaminan prosessia. Artikla kaksi on ensimmäinen artikla tässä sopimuksessa. Kaikki muu tulee jälkeenpäin, joten kyllä se sieltä on täytynyt huomata. Tämä ei mielestäni liity ainoastaan sopimusten täytäntöönpanoon, vaan tämä liittyy myöskin Puolan kansalaisten etujen suojelemiseen, koska heidän oikeuksiaan rikotaan. Kyse on ainoastaan oikeuslaitoksesta. Judith Sargentini myöskin puhui tuossa jo turvapaikanhakijoista ja metsi, metsien kaatamisesta, mutta haluaisin mainita myöskin naisten oikeukset, kokoontumisvapaus, mielipiteenvapaus, median ja kansalaisjärjestöjen oikeudet yliopistot. Tässä on, tämä on selkeästi systemaattista. Ja sitten pari asiaa vielä. Me totta kai toivomme ja odotamme sitä, että komissio ehdottaa seitsemän artiklaa, mutta tämän talon pitäisi myöskin hyväksyä päätöslauselma. Meidän pitäisi myöskin ottaa ja kantaa oma vastuumme Euroopan parlamenttina. Ja toiseksi kun on luotu tämä mekanismi seitsemän artiklan kohdalla, joka liittyy Itävallan tilanteeseen, niin tämä tilanne johtaa sellaiseen tilanteeseen, joka ei ole kriisin kautta aikaan saatu, vaan jota käytetään objektiivisesti. Ja toivon tukea Euroopan komissiolta, niin kuin mekin tulemme teitä tukemaan, arvoisa komission jäsen. Edustaja I come from a country, Portugal. Tulen Portugalista, joka ei rikkonut oikeusvaltioperiaatetta, mutta mitä uhattiin taloudellisella sanktioilla jopa sillä, että keskeytettäisiin varainsaanti rakennerahastosta, koska se ei täyttänyt tiettyjä desimaaliarvoja, joita oli asetettu eri kysymyksistä se oli haitallista. Mutta nyt me puhumme Puolasta, puhumme oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta EU:ssa monin vakavin tavoin, erityisesti kun ajatellaan ratkaisevan tärkeää kysymystä oikeusvaltio, ja äh, oikeusjärjestelmän riippumattomuutta tuomareita, ja tässä on kyse myös naisista, perusarvosta, sitähän on kyse, kun puhutaan tasa-arvosta. Sitten on kyse myös pakolaisten perusarvoista, heitä on karkoitettu ja, ja jo, näin olisi tapahtunut edes Puolassa, jos komissio olisi reagoinut Unkarin tapahtumiin aikaisemmin, joka myös on rikkonut monin tavoin perusoikeus, Minä tuen, että komissio lopultakin toimii Puolan kohdalla niin meidän pitää, ei pidä välttämättä siirtyä käyttämään artikla 7, mutta komission pitää olla rohkea ja toimia niin, että pidättää rakennerahastojen varojen lähettämistä, josta Puola on suuresti hyötynyt ja varat on hyvältä oleva käyttökin, mutta todellakin jos oikeusvaltioperiaatetta Puolassa ei noudata silloin rakennerahasto tuki pitää keskeyttää, kunnes tilanne korjaantuu. Me toivomme, että komissio on rohkea ja toimii näin, ja me tuemme komissiota tässä hankkeessa, koska kyse ei ole vain Puolasta, niin kuin jotkut ovat sanoneet, vaan kyse on oikeusvaltioperiaatteesta, perusperiaatteesta koko EU:ssa. Ja ajatellen kaikkia miehiä ja naisia, jotka Gdanskissa seisoivat Soidarnoskin rinnalla, heidän puolestaan meidän pitää toimia. Jacek, please. Herra Jacek, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Well, I'd like, like to respond to, to those colleagues. Haluaisin vastata niille kollegoille, jotka puhuivat siitä, että painostetaan Puolaa. Haluaisin muistuttaa, että Puola on mukana Lissabonin sopimuksessa ja on velvollisuuksia ja prosesseja tuossa menettelyssä, jos sääntöjä ei noudateta. Ja Euroopan komissio vain seurailee tätä. Se hoitaa tehtävänsä. Eikä varmaan kukaan ole ilahtunut siitä, että tämän asian, tätä asiaa pitää käsitellä. Meillä on muitakin töitä. Ja kuten todettiin, ei kyseessä ole mikään Puolan asia pelkästään, sillä meillä on yhteiset arvot, yhteiset säännöt. Mutta aivan kuten ensimmäinen varapuheenjohtaja sanoi, Puolan tuomioistuimet käsittelevät tapauksia, jotka liittyvät koko Euroopan unioniin. Meillähän on yhtenäiset markkinat ja tämä asia pitäisi sanoa siitä syystä kovaan ääneen ja siitä syystä myöskin puolen tuomioistuinten riippumattomuutta ei voi kyseenalaistaa, mutta pelkään pahoin, että niin tässä on laajempikin asia taustalla Puolassa, sillä olemme saaneet kuulla, että Puolan hallitus ei juurikaan halua olla mukana Euroopan komission kanssa virallisessa vuoropuhelussa – Eli tässä suhteessa virallisen menettelyn lisäksi vetoisin siihen, että muutkin mm, poliitikot pyrkisivät luomaan yhteyksiä Puolan vastapuolen kanssa ja auttaisivat näin omalta osaltaan tämän ongelman ratkaisemassa. Edustaja Lunacek. Kiitos puheenjohtaja omasta puolestanikin haluaisin kiittää puheenjohtaja Timmermansia siitä, mitä te ja komissio olette tähän mennessä tehneet. Ja haluaisin vielä onnitella Puolan kansaa, niin kuin monet muutkin ovat tehneet, siitä, että he ovat tässä lähteneet liikkeelle jo vuonna 1980 ja tämä johti Darnosin ja tämä ollut symboli vapauskamppailuille monissa Euroopan osissa. Ja se, että tässä on haettu oik- vapautta, on haluttu saada riippumaton oikeuslaitos ja vapaa media, niin tätä me muuallakin Euroopassa pidimme hienona sitä, että tämä tapahtui Puolassa ja että todellakin taisteltiin näiden vapausoikeuksien puolesta. Mutta nyt on myöskin kyse näistä samoista oikeuksista ja useat miljoonat puolalaiset, jotka nyt kesällä lähtivät kaduille, vaativat myöskin eurooppalaista yhteisvastuullisuutta. Niin kuin tässä jo todettiin, nämä ovat puolalaisia ja eurooppalaisia arvoja, jotka ovat vaarassa. Oikeusvaltioperiaate, joka on vapauden pohja, on vaarassa. Myöskin oikeuslaitoksen riippumattomuus, siitäkin on puhuttu, se on keskeinen tekijä ja varapuheenjohtaja Timmermans, minä olisin mielelläni kuullut vielä selkeämpiä sanoja. Kyseessä on eurooppalaisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen systemaattinen loukkaus. Ja Puolan hallitus tässä haluaa tehdä tällaisia jakolinjoja. Riippumaton oikeuslaitos on tässä pohjana ja ilman tätä ei ole vapauksia ja myöskään nämä sisämarkkinavapaudet eivät sitten toteudu. Medianvapaus, naisten vapaudet, ja ympäristövapaudet ovat kyseessä. Edelleenkin siellä metsiä hakataan, vaikka tästä on tullut jo tuomiokin. No, puheenjohtaja Timmermans, jos komissio ei nyt täytä artikla 7 menettelyä, me menetämme tässä yhteisessä unionissa uskottavuuttamme sisäisesti, mutta myöskin kun ajatellaan naapurivaltioita, jotka odottavat meiltä, että ne mitä me vaadimme heiltä, että sitä myöskin itse täällä toteutamme sisäisesti. Mr. Boyd. Edustaja Voit. Jaa, danke. Niin, kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, arvoisa hän totesi, että me olemme poliittisesti neutraaleja, kun kyse on oikeusvaltioperiaatteesta. No kun ajatellaan näitä kehityskulkuja, niin kuka tämä nyt usko? Teidän pitäisi todellakin sanoa, mitä te haluatte, komissio ja te, vaikutatte jo kuukausien ajan Puolan julkiseen mielipiteeseen. Te haluatte tukea oppositiota ja sitten te olette Puolan kansan enemmistön tahtojen vastaisia, koska ei se mielestäni ole mikään epädemokraattinen vaalitapahtuma silloin, kun tuo hallitus astui voimaan. Puolassa on vapaat demokraattiset vaalit, riippumattomat vaalit, joihin puolueet voivat lähteä riippumattomasti mukaan. Joten kertokaapa nyt selkokielellä, mitä oikeasti haluatte. Te haluatte tällaisia kulttuureja ja kansallisvaltioita rikkoa Euroopassa. Te ette ole kiinnostunut niistä puista, joita siellä hakataan, vaan siitä, että Puola harjoittaa sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka ei komission tai maahanmuuttajien tai muidenkaan Euroopan maiden eh, tilannetta mutta sellaiseksi, että te pitäisitte siitä, mutta siellä on vapaat vaalit ja nämä edustajat myöskin edustavat enemmistön kantaa ja Puolassa näin on, enkä minä tule tällaista rikkomuskannemenettelyä tukemaan, koska en näe mitään syytä sille. Päinvastoin kuin minun maassani Saksassa, Puolassa on vapauksia, se on vapaa suvereeni maa ja se saa itse päättää oman kansansa tulevaisuudesta ja kohtalosta. On aina mukava kuulla erilaisia näkemyksiä. Sanoin aivan aluksi, että 206 säännön mukaan meillä täällä myöskin Libeen kuulumattomat jäsenet saavat puheenvuoron. Mutta jotta tämä voidaan tehdä ja jotta sitten myöskin ensimmäinen varapuheenjohtaja saa riittävästi aikaa vastauksille, pyytäisin, kunnioittavasti, että Liben kuulumattomat jäsenet käyttäisivät noin minuutin. Voitteko hyväksyä tämän, koska muuten meiltä loppuu aika kesken, emmekä kuule vastauksia. Joten pyytäisin, että pidätte tuosta minuutista kiinni. Edustaja Czarnecki saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Yksi minuutti. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja haluan sanoa yhden asian. Vuonna 2008 Euroopan komissio, kun se vastasi kysymykseen Puolan tuomareita koskien, totesi, että se ei halua puuttua sisäisiin Puolan oikeusjärjestelmää koskeviin asioihin. Nyt tekee vain päinvastoin. Eikö tässä nyt ole kyse siitä, että toimitte kaksinaamaisesti? Monissa EU-maissa, joita kollegat täällä edustavat, jotka puhuivat ennen minua, samankaltaisia ratkaisuja sovelletaan, samankaltaisia kuin niitä, joita Puolan hallitus tällä hetkellä ottaa käyttöön. Ja lopuksi minulla on vaikutelma siitä, että tässä huoneessa ei kiistellä tosiasioiden pohjalta, vaan tiettyjen myyttien pohjalta, jotka koskevat Puolan tilannetta. Ja lopuksi Minusta te ette puhu oikeusvaltiotilanteesta puolesta, vaan siitä, että me emme halua hyväksyä maahanmuuttajia. Edustaja Liberatski, yksi minuutti. Kiitoksia, Claude. Haluaisin sanoa, mitä so- odotuksia, osa odotuksia Puolassa on tietysti työ, hyvä palkka, mutta myös vapaus ja turvallisuus. Ja 80 prosenttia puolalaista tietää, että jäsenyytemme EU-ssa Natossa on ehdoton ennakkoedellytys sille, että voi elää säädyllistä hyvää elämää. Meidän hallituksemme haluaa toimia konfl- konfliktinomaisesti ja minä haluaisin painottaa riip- itsenäisyyttämme ja panostamme muutoksiin EU:ssa ja maailmassa. Minä haluaisin, että me Puolassa olisimme kunnioitettavia kumppaneita. Olen vakuuttunut siitä, että meidän pitää kunnioittaa EU-toimielinten äh, vaatimuksia. Pitää muistaa, että Lissabonin sopimus ratifiointiin ja allekirjoitettiin tällä hetkellä voimassa olevan puolueen toimesta viime vaalikaudella ja sitten seuraamuksista. Ei kyseessä ole pieni osa, jota rangaistaan, vaan rangaistaan niitäkin ihmisiä, jotka haluavat kuulua EU-hun. Edustaja Vesnevska. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puola on oikeusvaltioperiaatteeseen perustuva maa. Se on demokraattinen Euroopan myönteinen maa, enkä ymmärrä todellakaan, miksi nyt tämä Eurooppa myönte, tähän puututaan tähän Eurooppa myönteiseen näkemykseen, joka puolella on. Millaiset arvot täällä ovat vallalla, kristilliset arvot. Ja te muistutatte meitä siitä, mitä Johannes Paavali toinen Paavi siis totesi, että Eurooppa tarvitsee Puolaa. Te puhutte solidaarisuudesta. No, muistuttaisin teitä kuitenkin puheenjohtaja, että solidaarisuus on haudattu Nord Streamin kanssa Itämeren pohjalle. Ei mitään solidaarisuutta. Ja entäs tämä oikeuslaitos ja sen muuttaminen? No tiedättekö miksi? Tämänhetkinen järjestelmä oli hyvin vahva heikkoja vastaan. Tämä oli se syy. Ihmisiä häädettiin heidän kodeistaan, koska siviili oikeus hallitsi. No entäs sitten puolalaisten lasten tilanne Saksassa, Saksan Jugendamtissa komission jäsen totesi, että komissio ei voinut näitä lapsia puolustaa. Se, mitä te toteatte tässä, on se, että te tuette sosialisteja ja vasemmistoa. Um, no- kollegat, kollegat, olette toimineet hyvin kurinalaisesti tähän mennessä. Toivottavasti tämä jatkuu. Ja otan näitä lisäpuhujia siltä pohjalta, että puhutte minuutin. Jos ette tee tätä, niin tämä ei onnistu. No niin, edustaja Karski, yksi minuutti. Dziękuję bardzo, Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tässä keskustelussa pitäisi olla pelkästään totuuden esillä. Siksi en ymmärrä varapuheenjohtaja Timmermansin puheenvuoroa jos halutaan puhua oikeusjärjestelmän uudistuksesta, täytyy ymmärtää se, ettei mitään ratkaisua ole tarjottu, jota muutenkaan ei sovellettaisi muissa jäsenvaltioissa. Me olemme yksinkertaisesti vain hyväksyneet joitakin ratkaisuja, jotka on hyväksytty jo muualla Euroopassa. Ja te toteatte, että ette halua Puolan tuomareiden saavan puheluita puolueesta Ehkäpä voisitte puhua puheenjohtaja Tuskin kanssa tästä asiasta. Ehkäpä hän voisi kertoa tilanteesta, kun hän oli pääministerinä. Silloin hän tietty toimittaja soitti yhdelle tuomarille Tuskin kotikaupungista ja hän näytteli tuskia ja sanoi, että hän haluaisi tietyt tuomarit tiettyyn tilanteeseen ja siellä vastattiin kyllä. Mitä tapahtui on, että tuo henkilö on edelleenkin virassa. Koshevska. Selvä. Sitten edustaja Koshevska. Herra Engel. Very... Niin, anteeksi, mutta minä todellakin nyt vastustan sitä, että tätä jatketaan, että täällä on anekdootteja ja myöskin hyökätään, hyökätään eri jäseniä vastaan. Ei tämä Tällaista kuuluisi olla. Yeah, I'm some, I'm somewhat in agreement. Niin olen jossain määrin samaa mieltä. Täällä on nyt viisi puhujaa tullut tuolta liven ulkopuoliselta listalta, niin tämä varmasti riittää. Me olemme olleet riittävän joustavia 206 säännön mukaisesti. Meillä on ainoastaan 15 minuuttia vastausta varten, joten kiitoksia tästä työjärjestyspuheenvuorosta. Sorry. We've taken... Saanko minä vielä käyttää pu- if you are listening... Jos nyt kuuntelitte, mitä totesin, me olemme ottaneet jo viisi liven ulkopuolista puhujaa, joten nyt sitten ensimmäinen varapuheenjohtaja saa vastausvuoron. Olkaa hyvä vastauksenne näille puhujille. Okei. Okay. Kiitos. Kuuntelivatko kaikki nyt, mitä sanoin? Kuuntelemme nyt ensimmäistä varapuheenjohtajaa. Pyydän, että olette hiljaa. Much, um, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Um, I'm not, take, I'm not taking your point of order. Ei mitään työjärjestyspuheenvuoroja enää. Olkaa hyvä, varapuheenjohtaja. De la, vote for, de, de, de voix formelle que Frank Engel. Parce que je suis voisin de M. Krasnodemski. Il a demandé au commencement de notre débat la voix je, je ne comprends pas Monsieur, pourquoi, pourquoi Monsieur vous avez refusé. Herra Jurek, minä toimenpanin juuri 206 säännön. Nyt lopettakaa puhuminen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja saa puheenvuoron. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Minä olin opiskelija vuonna 80 ja muistan aivan elävästi sen, millä tavalla Lech Wałęsa puolusti eurooppalaisia arvoja. Muistan aivan elävästi, miten 80-luvulla, niiden vuosien ajan, jolloin olin opiskelija ja sen jälkeen sotaväessä, että Euroopan jako olisi ikuinen, ettei sitä koskaan vyötty rikkomaan, että tarvitsimme vakautta. Mutta Solidarność piti tämän unelman elossa siitä, että Eurooppa oli jakamaton. Ja ilman sitä Euroopassa saattaisi olla jakautunut vielä tänä päivänäkin eri tavoin, sillä riippumatta siitä, kuka on johdossa Venäjällä tänä päivänä tai aiemmin, niin kyllä Venäjälle todella sopi jakautunut Eurooppa ja kyllä se sitä haluaisi tulevaisuudessakin. Me taistelemme eurooppalaisen yhtenäisyyden puolesta. Eurooppalaisen yhtenäisyyden, joka pohjautuu yhteisiin arvoihin, joka pohjautuu oikeuteen. Eurooppalaisen yhteyden, joka pohjautuu oikeuden kunnioittamiseen, sopimusten kunnioittamiseen, jotka on allekirjoitettu ja ratifioitu suverenissa parlamenteissa. Ja näissä sopimuksissa komission tehtävänä on varmistaa se, että jäsenvaltiot kunnioittavat niitä sopimuksia, jotka ne ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet. Ja tämä komissio suhtautuu tähän velvollisuuteen vakavasti, vaikka poliittisesti se onkin ehkä äärimmäisen vaikeaa. Minä toistan sen, että Puola tänä päivänä on suverenimpi, vapaampi. Sillä on enemmän turvallisia rajoja kuin vuosisatojen ajan aiemmin, ehkäpä tuhanteen vuoteen, Puola ei ole ollut yhtä vapaa päättämään omasta kohtalostaan. Puolaa on tuupittu Euroopan kartalla suuntaan jos toiseenkin. Jos Saksa on ollut vahva, niin Puola siirtyy 300 kilometriä itään ja jos Venäjä on ollut vahva, niin se on taas siirtynyt 300 kilometriä länteen, mutta Puolan kanssa ei ole päässyt päättämään siitä, missä maan rajat kulkevat. Nyt se saa näin tehdä. Ja minä en kerta kaikkiaan hyväksy sitä, että täällä sanotaan, että Euroopan unioni ottaa Puolalta suvereniuden. Ei. Se takaa puolelle suverenyyden sillä tasolla, joka sillä ei ollut vuosisatoihin. Se on hyväksi meille kaikille, meille kaikille. Ja minä ainakin olen henkilö, joka en voi kuvitella menestyksellistä Euroopan unionia ilman vaurasta, täysin integroitua Puolaa tuossa Euroopan unionissa. Kun me puhumme oikeusvaltioperiaatteesta Puolasta tänä päivänä, kun puhumme tämän mantereen kohtalosta, Euroopan kohtalosta, niin kysymys ei ole pelkästään Puolasta. Haluaisin, halusin sanoa tämän taustaksi, koska se on minun käsitykseni tästä tilanteesta, kuinka vakava se on. Ja ne, jotka sanovat, että komissio on ihan väärässä, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että me olemme ihan samaa mieltä kuin esimerkiksi Venetsian komitea. Se on pohjannut analyysinsä Puolan hallituksen pyynnöstä. Eli Puolan hallitus pyysi tätä analyysiä ja kun se sen sai eikä sitä pitänyt, se päätti jättää sen huomiota. Jos sanotte, että komissio ymmärrä yhtään mitään, no katsokaa sitten, että emme me ole suinkaan yksin tässä asiassa. Huomioikaa myös, ja haluan painottaa tätä aivan selvästi, että kun me keskustelemme asiasta neuvostossa, kun me keskustelimme asiasta neuvostossa toukokuussa, joskus tämä jää huomiota, niin erittäin suuri enemmistö jäsenvaltioita tuki komission kantaa. Ei komissio ole yksin tässä toimimassa. Ja parlamentti on ollut myös äärimmäisen selvä tässä suhteessa. Kolme toimielintä siis tekevät parhaansa auttaakseen Puolaa tämän tilanteen ratkaisemisessa. Olemme saaneet Puolan hallituksen vastaukset ja vastaamme niihin. Mutta haluan ottaa esille, koska jotkut näistä kysymyksistä tulivat tänään esille. Älkää hyväksykö sitä, että myös muilla jäsenvaltioilla on samankaltaisia tilanneita. Kyllä me sitten vastaamme tähänkin, mutta näin ei siis ole asianlaita. Ei ole yhtäkään jäsenvaltiota, jossa oikeusministeri voi sattumanvaraisesti erottaa tuomarin ilman minkäännäköisiä ehtoja. Palkata tuomarin tai erottaa tuomarin. Silloin kun joku täällä huutelee, että ei se ole totta, katsokaa tuota tekstejä, katsokaa tekstejä. Me olemme kirjoittaneet nämä suositukset erittäin yksityiskohtaisesti. Me olemme saaneet puolelta kaksi kirjettä kesällä, jossa pyydetään lisäselvennystä. Vastasimme välittömästi antaen tämän lisäselvityksen ja pitäydytään nyt näissä teksteissä ja katsotaan niitä. Se, mikä minun mielestäni on mielenkiintoista tai ehkäpä hieman ironista, on se, että jatkuvasti vaaditaan kunnioitusta, joka minun mielestäni olemme antaneet. Olen aina toiminut aivan kunnioittavasti. Mutta se ei ole saanut minkäännäköistä vastakaikua, jos nyt näin voisi sanoa. Olemme avoimia vuoropuhelulle ja minulla on aivan sama, kuin minun kimppuuni hyökätä henkilökohtaisesti minua nimittää tyhmäksi ja epäkompetentiksi, epäpäteväksi. Se on aivan sama. Minä silti olen Euroopan tulevaisuuden puolella. Mutta kuitenkin välillä päästään siihen pisteeseen, jolla meidän on tehtävä valinta. Jätämmekö tämän asian huomiota siksi, että se on poliittisesti liian vaikea, vai aiomme käyttää kaikkia niitä välineitä, joita meillä on käytettävissämme? Ja minä sanon teille täällä tänään sen. Älkää vain kuvitelko muuta ei ole mitään mahdollisuutta siihen, että jätämme tämän huomiota siksi, että se olisi poliittisen liika, liian vaikea asia, koska sen seuraukset EUlle kokonaisuutena silloin, kun valanerottelu ky- kyseenalaistetaan ja sen vaikutukset ovat liian vakavat. Euroopan komissio käyttää kaikki käytössä olevan välineet silloin, kun tilanne on äh, tämä. Ja kuten totesin aloituksessa, niin haluan aivan selvästi sanoa seuraavaa. Ei pelkästään oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät periaatekysymykset, vaan koko EUn toiminta kaikissa eri näkökohdissaan riippuu oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta ja selkeästä vallan kolmijaon toteutumisesta. Ja haluan aivan selvästi ottaa esille myös sen, että loppujen lopuksi ne, jotka voivat määrittää Puolan kansan kohtalon, ovat Puolan kansa. Me emme siihen kykene, ei kukaan meistä. Mutta se, mitä me sen sijaan voimme tehdä, mitä meidän täytyy tehdä, mikä me, mitä me olemme velvoitettuja tekemään, on se, että sanomme, että olemme sitä mieltä, että sopimukset, joita jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet, kun niitä vastaan rikotaan, meidän täytyy puuttua asiaan ja sanoa, että näin tapahtuu. Minun mielestäni komissio välttelisi vastuutaan, jos me emme näin tekisi. Se on minun tehtäväni, se on komission tehtävä. Ja ihan vielä haluaisin sanoa, ihan vain selvennyksen vuoksi, koska olen saanut nähdä aika paljon tällaista. Ei tämä ole mikään henkilökohtainen asia. En minä tässä nyt puhu henkilönä. Kun puhun, niin puhun komission nimissä. Ja komissio on yksimielinen tässä asiassa. Kun puhun, puhun myös useiden jäsenvaltioiden äänellä. Ja kun nyt kerran olen täällä paikalla ja kun olen kuunnellut teitä, minulla on vaikutelma, että puhun myös Euroopan parlamentin enemmistön nimissä, kun puhumme tästä asiasta. Kiitoksia. Thank you very much, First Vice. Paljon kiitoksia ensimmäinen varapuheenjohtaja. Ja tämä tärkeä asia käsitellään koordinaattoreiden parissa. Haluaisin kiittää teitä oikein paljon tästä alustuksesta ja vastauksista. Kiitoksia jäsenille, että olitte näin kurinalaisia tänään. Kesä on nyt päättynyt ja kiitos, me jatkamme. colleagues, um, if you're leaving, please leave... Kollegat, jos olette lähdössä täältä, niin pyydän, että teette sen hiljaisesti, koska me jatkamme esityslistan käsittelyä. Siis lähtekääpä hiljaa täältä salista. Do you Työjärjestyspuheenvuoro vai voitteko tehdä sen nopeasti? Yksi minuutti, edustaja Jurek. Olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie kwestionuję. Kiitoksia, puheenjohtaja En halua väittää, että teillä oli oikeutta lyhentää puhujalistaa, mutta sanotte kuitenkin, ja se on tässä ongelma, että kaikki jäsenet, jotka eivät kuulu live-valiokuntaan ja hakivat puheenvuoroa, saisivat puheenvuoron. Professori Remski pyysi alussa jo puheenvuoroa, eikä hän saanut kuitenkaan puheenvuoroa. Minä puhuin samoin ja pyytäisin noudattamaan yhtäläistä kohtelua puheenvuorojen jakamisessa. And thank you for making your point of order. Kiitoksia tästä työn järjestyspuheenvuorosta ja että se tapahtui rauhallisesti. Otin viisi Liben ulkopuolista jäsentä. Se oli mielestäni järkevä tapa. Ja näin ollen ensimmäinen varapuheenjohtaja sai riittävästi aikaa vastata, jos puhuja olisi otettu enemmän aikaa, olisi loppunut kesken. Mutta kiitoksia tästä puheenvuorosta. Olin tässä mahdollisimman antelias. No niin, kollegat. Nyt pääsemme sitten seuraavaan kohtaan, joka ei ole niinkään ristiriitainen kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa. Jos kaikki ovat valmiita, Inta laatii oma-aloitteista, valiokunta mietintöä. Mariette Schaake on esittelijä. Intassa ja Liben koordinaattorit päättivät joulukuussa, että Liben pitäisi laatia lausunto niistä asioista, jotka liittyvät Liben toimivaltuuksiin. Sähköinen kaupankäynti liittyy tietysti tietovirtaan, tietosuojaan, tietojen asianmukaisuuteen ja niin poispäin. Tämä on oikea-aikaisesti laadittu mietintö, koska tämä liittyy vapaakauppaneuvottelujen Japanin kanssa. Tässä keskitytään sähköisen kaupankäyntiin ja digitaalisiin kysymyksiin. On hienoa, että valmistelijamme äh, Angelika Mlinar on valmistelija. Hän on täällä tänään ja pyytäisin, että nyt esittelette tämän lausuntoannoksen. After this heated debate now back. Kiitoksia nyt tämän kiihkeän keskustelun jälkeen vähän tavanomaisempaan asiaan ja voimme kaikki tässä joka rauhoittua. Tänään käsittelemme digitaalista kauppaa, tiedon siirto rajat ylittävällä tavalla on päivittäistä kaiken koko yrityksessä tänään. Digitaaliset virrat, kuten tiedämme, ei niitä juurikaan edes ollut vielä 15 vuotta sitten, mutta nyt ne vaikuttavat yhä enemmän BKTn kasvuun kuin tavarakauppa. Tämä muutos radikaalilla tavalla vaikuttaa kaupan käsitteeseen, niin kuin me sen tunnemme. Oikeastaan, kun ajatellaan aikanaan pelkästään tavarat kulkevat, nyt kuitenkin palvelut kulkevat. Ne ovat kaksi kolmasosaa Euroopan taloudesta ja niitä voidaan yhä enemmän digitaalisesti välittää rajat ylittävällä tavalla etällekin. Kotimainen lainsäädäntö sääntelee digitaloutta ohjelmassa määrin ja kansainväliset säännöt ja järjestelyt, niiden pitäisi pystyä liikkumaan samalla tavalla. Itse asiassa näin ei kuitenkaan ole ja tämä on sitten haasteena meille EU-sakin. Me olemme arvoyhteisö ja tämä on meille loistava mahdollisuus asettaa mahdollisimman korkeita standardeja globaalilla tavalla. En voi kuvitella, että tietovirtoittaisiin mukaan kauppasopimuksen ilman, että olisi takeita siitä, että noudatetaan EU-tietosuojastandardeja ja yksityisyyden suojaa. Tähän mennessä tietosuoja on suljettu pois kauppasopimuksista, EU-sopimuksissa ja ei ole neuvoteltu henkilötiedoista Toisaalta tässä alalla jo varmistaa vapaan tiedon virran. Tietoisen lainsäädäntö selventää eh, kolmansien valtioiden riittävyys, riittävyyssopimukset, mutta myös määrittelee välineitä, joita käytetään kansainvälisesti ja antaa kaksi muuta vaihtoehtoa helpottaa henkilötietojen siirtoa. Vaikkakin digitaalinen protektionismi on uusia muotoja mukaan lukien perustelematon tietojen lokalisointivaatimus. Pitää muistaa se, että EU-säännöt henkilötietojen siirrossa voi estää tällaisen tiedon käsittelyä kolmansissa maissa, jos ne eivät täytä EU-riittävyys standardeja. Lisäksi mikä tahansa vaatimus lokalisoida tietoa käsittelyä varten, siinä pitää toimia EU-tiedonsiirtosääntöjen mukaisesti. Lyhyesti sanottuna lopuksi se, että edistetään korkeaa tiedosu- tietosuojastandardeja ja helpotetaan kansallista kauppaa, niiden pitäisi ihan tietysti kulkea käsikädessä mm, olen saanut ka- esittänyt kaksi kysymystä tietosuojavaltuutetulle ja pyytäisin niihin vastausta ja haluaisin ajatella meitä kaikkia. Ensinnäkin, mikä teidän mielestänne on kaikkein korkein tapa suojella yksityisyyttä kauppasopimuksessa ja tietovirtoja? Entä sitten missä määrin tietovirrat ovat olleet mukana, kun on tehty päätöksiä riittävyyskriteereistä? Kiitoksia Angelika tästä kysymyksestä ja tästä esityksestä. Meillä on muutama varjoesittelijä täällä paikalla. Ensimmäiseksi puheenvuorossa edustaja Rade. Aha, te korvatte edustaja Radefin. Edustaja Metsola, kiitos puheenjohtaja. Minä siis korvaan varjo esittelemme Emil Radevin, joka ei päässyt tänään paikalle. Hän uskoo, että internet, uudet teknologiat ja digitalisaatio vaikuttavat eh, elämämme jokaiseen osa-alueeseen, siihen miten me toimimme päivittäin, aina siihen asti, miten yrityksiä ja kauppaa hoidetaan. Tieto, virrat ovat lisääntyneet, ovat tuoneet miljardia euroja talouskasvua. Silloin kun palvelujen ja tuotteiden vapaa liikkuvuus vähentyi, niin tieto, tietovirta kasvoi. Ja vaikka tätä taloudellista potentiaalia on paljon, monet kauppasäännöt eivät tätä uutta todellisuutta – ole ottaneet huomioon, on erilaisia rajoituksia, jotta saadaan kilpailuetu. Äh, ja nämä vääristymät ja maailman tietovirtojen ongelmat aiheuttavat ongelmia eurooppalaisille yrityksille. EPP näkee oikeudenmukaiset markkinoille pääsyn ja tietovirrat äärimmäisen tärkeänä Euroopan talouden kehitykselle. Meidän täytyy edistää tietovirtaa, mutta myöskin pitää kiinni tietosuojastandardeista, jotka ovat hyvin korkealla tasolla. Meidän täytyy sallia unionille edistää maailmanlaajuisia sääntöjä, jotka vastaavat eri kansainvälisten foorumien digitaalisen kehitykseen ja pitää myöskin saada aikaiseksi EUn kanta, jossa nämä vaatimukset otetaan huomioon, täytyy lisätä, tai komission pitää olla mukana kansainvälisten kumppaneiden kanssa keskusteluissa, jotta nämä, nämä erilaiset vaatimukset voidaan ottaa mukaan ja pyrimme vaikuttamaan keskusteluun Euroopan tasolla. Mm, herra Radev aikoo jatkaa varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa yhteistyötä, jotta tässä päästään eteenpäin. Kiitoksia. Edustaja Grappini on SD-varjoesittelijä. Mult, domnule președinte, de la început... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ihan alusta lähtien mielestäni on oikeudenmukaista, että libe valiokunnalla on näkemys tästä asiasta – ja kun puhutaan perustamissopimuksista, niin on puhuttu paljon tänä aamuna. Jos katsotaan sopimuksia, niin nähdään, että sen lisäksi, että ne vievät eteenpäin näitä eri arvoja ja auttavat vähiten kehittyjä maita, meidän täytyy myös samalla viedä eteenpäin sosiaalisia ja ympäristöstandardeja ja ihmisoikeuksia kautta maailman. Näin ollen live-valiokunnan lausunto on enemmän kuin tervetullut. Ja lisäksi haluan muistuttaa siitä, että kaikki kauppapolitiikka Euroopan unionista voi olla vahva väline ihmisoikeuksien edistämiseksi kolmansissa maissa. Enkä onko nämä ovat eettisiä, avoimia ja toimivia, eivätkä aseta kumpaakaan allekirjoittamista osapuolista epäoikeudenmukaisen asemaan minä uskon täysin tällaisen kehityspolitiikkaan. Ihmisoikeus rikkomuksia voidaan nähdä kauppapolitiikassa ja siihen, millä tavalla pk-yrityksiä ja suuryritykset painostavat. Siitä syystä minun mielestäni tämä oma-aloitteinen lausunto on sellainen, että sen tulisi saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia. Ja toivon, että näin on asianlaita. Digitaalinen vallankumous on ottanut esille uusia näkökulmia, jotka koskevat henkilöä tietosuojaamista kansainvälisesti ja kansallisesti. Ja minusta Euroopan parlamentin ja komission pitäisi pyrkiä siihen, että Euroopan kansalaisten perusoikeuksia kunnioitetaan, oikeus yksityiselämään ja niin edelleen. Me kaikki varmasti saamme äänestäjiltämme kysymyksiä jotka koskevat tietosuoja kysymyksiä. Lisäksi uskomme, että meidän tulisi ottaa käyttöön sääntöjä, jotka koskevat rajoylittäviä tietovirtoja, jotta voitaisiin suojata tietojen luottamuksellisuutta. Emme tietenkään voi mennä taaksepäin, vaan meidän täytyy kehittää sähköistä kaupankäyntiä, rajoylittävää kauppaa mutta samalla tarvitsemme myös järjestelmän tätä suojaamaan ja unionin tulisi varmistautua siitä, että kumppanimme noudattavat samoja sääntöjä ja sitoumuksia, joihin ne ovat ryhtyneet. Puhuin TTIPstä ja SETA-sopimuksesta ja kaikista kauppasopimuksista, joista neuvottelemme ja uskoakseni EU-jäsenvaltioiden tulisi kyetä hyötymään näistä kauppasopimuksista. Samalla meillä kuitenkin tulisi olla erittäin vahva kanta polkumyyntikäytäntöjen torjumiseksi. Ja toinen ongelma koskee tietysti korruptiota, varsinkin köyhimmissä maissa. Ja uskon, että kauppasopimuksia voitaisiin loppujen lopuksi käyttää sekä köyhyyden torjuntaan että korruptiotorjuntaan Ja tästä syystä yhdessä sosialistien kanssa pyrimme olemaan mukana tämän mietinnön kirjoittamisessa. Thank you very much, Chair. I'd, I'd... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Varjo esittelijöitä tähän asti tehdystä työstä. No, tässä parikin hattua päässä oli myös IMKon esittele, talousunnon laatia, joten digitaaliset, digitaaliset kysymykset liittyvät tähän rooliin, mutta yritän keskittyä LIBE-valtuuksiin, ECR-ryhmässä olemme tyytyväisiä komission pyrkimyksistä helpottaa kansallista digitaalista kauppaa ja kiitämme työstä, jota on nyt saatu aikaan. Tämä on siis valtava kasvualue ja EU on kaikkein suurin digitaalisten palvelujen viejä. Digitaalista protektionismin suhteen meidän pitää olla tarkkoja ja äh, viittaan siihen, mitä Rova Grappini sanoi, kauppa tekee kaikki vauraammaksi, myös köyhät maat, samoin rikkaat maat. Se on tärkeää kaikille. Meidän täytyy saada balanssi oikein. Päähaasteena meillä uskoakseni on, miten varmistaa, mitä tietosuoja lakejamme toteutetaan ympäri maailmassa, niitä noudatetaan, mutta samanaikaisesti pitää varmistaa, että tiedot vapaasti virtaavat. Me emme voi vesittää digitaalisia me ollenkaan, eikä kukaan tällaista ehdotakaan täällä, mutta tiedon vapaa virta täytyy myös voida taata. Se on kaikkein tärkein tekijä, jolla varmistaa tunnistetaan digitaalinen kaupankäynti. Ja kaikki, joiden kanssa olen tästä puhunut, ovat ehdottaneet, että vapaakauppasopimukset eivät oikeastaan ole paras tapa tarttua tiedon vapaaseen liikkuvuuteen ja riittävyyteen, koska on hyvin vaikea muuttaa aina kauppasopimusta muutaman vuoden jälkeen, jos lainsäädäntö muuttuu jossakin kumppanimaassa. Ja tästä syystä minun mielestäni, ja me olemme ECR sitä mieltä, että erityisriittävyyssopimukset ovat tässä tie eteenpäin. Meidän pitäisi todellakin keskittyä tähän puoleen, kuten USA on Privacy Shield, mutta, mutta samoin mitä, mistä neuvottelemme tällä hetkellä Japanin kanssa, meidän pitäisi rohkaista tällaiseen ja antaa valtuudet komissiolle todella keskittyä näihin riittävyyssopimuksiin, joita niitä saadaan aikaan ympäri maailmaa. Näin saadaan myös live tehokkaampi rooli, jos tässä onnistumme, koska muutoin, jos emme näin toimi, on sellainen riski, että tietosuojaa käytetään tekosyynä estää kauppa ja sitä pidetään muuna kuin tulliesteenä, jolloin tehnyt tämän vanhaisen parissa kyllä työtä yleensä ottaen tästä käsivät erityisesti kuluttajat yritykset täällä Euroopassa, joten sitä emme halua, mutta mutta komissio on jo työstänyt tätä asiaa ja varmasti voimme kulkea tämän suuntaisesti eteenpäin ja tuen komissiota sen tekemässä työssä ja odotan mielenkiinnolla näkeväni niin tämän mietinnön ja haluan tehdä lisää yhteistyötä muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Ja sitten Jan Albrecht vihreiden puolesta. Paljon kiitoksia. Kyllä, olen samoilla linjoilla siitä, mitä juuri sanottiin tietosuojaan liittyen ja myöskin sähköiseen kaupankäyntiin liittyen. Meidän pitäisi todellakin asettaa perusperiaatteet sille, miten me haluamme lähestyä tätä aluetta, varsinkin kun ajatellaan sitä, että kyse ei ole ainoastaan kahdenvälistä kauppasopimuksista, vaan myöskin VTO ja sähköisen kaupankäynnin käytävistä keskusteluista. Me haluamme Euroopan unionilta kannan, että miten tätä voidaan lähestyä proaktiivisesti sen sijaan, että reagoidaan muiden tekemiin ehdotuksiin, koska totta kai näkemykset ovat eriävät, kun nyt ajatellaan esimerkiksi sitä, että miten käsitellään tietosuojaa Euroopan union luonteeltaan on sellainen, että lähestymistavan erilainen kuin Yhdysvalloissa. Euroopan unionissa tietosuoja on perusoikeus. Tästä syystä olen täysin samaa mieltä myöskin herra Daltonin kanssa siitä, että meille ei olisi oikea paikka laittaa tietosuojaa kauppa sopimuksiin, sillä, koska se on perusoikeus, sen kanssa ei pitäisi käydä kauppaa, vaan meidän pitäisi, pitäisi pyrkiä siihen, että kolmannet maat pääsevät samalle tasolle tietosuojan osalta meidän kanssamme, että meidän ei pidä puhua tästä vapaakauppa-asiana, vaan että voimme sanoa, että tietojen siirtoa tapahtuu, koska näistä tulee standardeja komission neuvottelun jälkeen. Ja kun nyt ajatellaan päätöslauselmia, joita teemme TTIP ja TISA-neuvotteluista täällä valiokunnassa, jossa totesimme, että eh, ensiksi täytyy eh, asianmukaisuuskysymykset, riittävyyskysymykset ottaa huomioon ja pitää kaupan osalta ottaa huomioon, että aina täytyy olla horisontaalinen lauseke, henkilötietojen suojaamiseksi, joka ei tarvitse olla ehdollinen millekään, jotta voimme suojata henkilötietomme. Mutta tässä myöskin oli tänne, että ei pitäisi olla mitään perusteetonta tietojen paikallistamista kumppanimaissa. Ja nyt esimerkiksi GATS-sääntöjen perusteella nämä standardit tietosuojan osalta ovat sellaisia, että niitä ei pitäisi käyttää muihin tarkoituksiin kuin tietosuojaa suojatarkoituksiin, tai ainakaan, että tarkoitus olisi käyttää niitä muihin tarkoituksiin. Kaikissa tapauksissa, missä ei ole tehty tätä riittävyyspäätöstä tietosuojan osalta, niin tarvitsemme horisontaalisen lausekkeen tietosuojakysymyksille. Tämä on mielestäni asia, joka on risti, ei ole ristiriitainen, koska me olemme tästä päätöslausemissa puhuneet. On tärkeää korostaa sitä kerta toisen jälkeen, että kantamme neuvottelukumppaneiden kohdalla on selkeä, että he ymmärtävät, että tämä on meille tärkeä asia. Kiitos. Anna Gomez, Anna, please. Anna Gomez seuraavaksi. I don't think that we... En usko, että meidän pitäisi olla naiveja ja sanoa, että kaikki kauppa on ihanaa, fantastista ja kaikki hyötyvät. Se riippuu, onko se reilua kauppaa, koska jos se ei ole oikeudenmukaista kauppaa, niin silloin se rikastuttaa niitä, jotka ovat vahvassa asemassa ja köydyttää muita. Ja tämänhän me juuri nyt näemme. Joten meidän pitäisi lopettaa tämä hölynpöly, että, että kaikki kaupassa on hienoa ja ihanaa. Ei ole. Meidän tehtävämme on säännellä ja tehdä kaupasta oikeudenmukaista kaikille mukaan lukien kyberyhteiskunnassa. Ja siksi uskonkin, että tietosuoja kysymys ei ole vain perusoikeus, mutta itse asiassa se on ihan olennaista ajatellen turvallisuutta transaktioissa. Jos me haluamme todellakin syventää kaupankäyntiä, meidän pitää edistää tietosuojaa, koska muutoin ei ole mitään luottamusta kauppaan liiketoimiin. Joten tämä on hyvin ratkaisevan tärkeä väline. Sen lisäksi, että se on myös perusoikeus, ihmisoikeuskysymys täällä EU:ssa, mutta se ei välttämättä ole kaikille muille. Me tiedämme erityisesti, mikä tilanne on vaikka Amerikan, USA äh, kongressissa. Mutta sitten nyt käännyn esittelen ja komission puoleen. Voimmeko jatkossakin puhua siitä, että helpotamme digitaalista kauppaa, joka on yhä enemmän sellaista kauppaa, joka on todellisuutta meille? Jos me olemme välittämättä tai ignoroimme, niin kuin nyt teemme, uhat ja vaarat, jotka liittyvät rahanpesuun, jota digitaalisuus edesauttaa, jos me vähät välitämme vaarasta, tai välitämme oikeudenmukaisesta verotuksesta. digitaalinen kauppa voi mahdollistaa tällaisen, jos ei ole tarvittavia säädöksiä paikallaan. Mietin tässä esimerkiksi bitcoin ja virtuaalivaluuttoja. Nyt on Viron puheenjohtajakausi ja ilmeisesti jotkut ihmiset siellä Virossa vielä sanovat, että Viro aikoo ottaa käyttöön virtuaalivaluutan. No mitä tämä muuta on kuin väline rahanpesulle, järjestäytyneelle rikollisuudelle, ja voidaan huijata veromar- veroeuroja, jos tätä ei, tätä ei kaikkea säännellä. Mikä meidän asemamme on tässä tilanteessa? lohkoteknologiassa, fintekissä, rahoitusneuvonnassa ja niin edelleen. Jos me vakavissamme haluamme helpottaa digitaalista kauppaa ja reilulla tavalla, niin mikä meidän asemamme tässä on ja roolimme? Kiitos. 11, just... Kiitos. Me äänestämme kello 11, joten nyt tietosuojavaltuutettu saa puheenvuoron ja sitten Angelika, joten herra Lim EDPSstä. Mr. Lim, please. Uh, thank you, uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäiseen kysymykseen liittyen sanoisin, että me olemme sitä mieltä, että Euroopan kansalaisten oikeuksia pitäisi suojella enemmän, että pitäisi pysyä ulkona kauppaneuvotteluista. Puheenjohtaja Juncker puheessaan Euroopan tilasta 2016 muistutti tästä, kun hän sanoi, että oikeuksista ei voida neuvotella perusoikeuksina. Jos tällainen tietosuojalauseke tulisi kauppasopimukseen mukaan. Me puolamme horisontaalista lauseketta, lause, lauseketta, jossa olisi poikkeus niin, että tietosuoja puitteistoa kunnioitetaan oikealla tavalla, joten me puolamme päätöksiä tietosuojan tason riittävyydestä, jossa meillä on neuvoa antava rooli? Tämä olisi vastauksemme ensimmäiseen kysymykseen. Ja sitten toiseen kysymykseen liittyen siihen, että miten me tällä hetkellä olemme mukana kauppaneuvotteluissa. Kun ajatellaan kauppaneuvotteluita, tietosuojavaltuutettua ei kuulla, ellei tämä vaikuta tietosuojaan. Mutta jos sopimus vaikuttaa tietosuojaan, niin silloin meitä pitäisi kuulla. Näin on tapahtunut menneisyydessä, että meitä kuultiin varhaisessa vaiheessa kun oli neuvottelumandaatti saatu kansalaisten sopimusta varten ja näin on ollut myöskin sisäisen pääosaston osalta ja tällöin kunnioitettiin täysin rajoitettujen dokumenttien menettelyä. Mutta tämä ei kuitenkaan ole systemaattista, joten tietosuojan valtuutettua ei ole kuultu tällaisissa mandaattikysymyksissä kauppaneuvottelujen osalta. Helmikuussa 2010 EDPS laati lausunnon liittyen omaan aloitteeseen aktaneuvotteluissa artiklan 41.2 asetuksemme mukaisesti. 2012 sen jälkeen, kun tämä teksti julkaistiin, EDPS päätti julkaista toisen lausunnon oma-aloitteisesti. No sitten aivan hiljattain kun ajatellaan kauppapääosaston ED, e PSA ei ole konsultoitu virallisesti varhaisessa vaiheessa, ainoastaan epävirallisesti. Ja tämä johtuu ainoastaan siitä, että jäsenvaltiot, jäsenvaltiot ottivat meihin yhteyttä, saimme tietoa tästä asiakirjasta, joten mielestäni olisi hyvä, että lainsäädät vahvistaisivat tietosuojavaltuutetun roolia, kun kyse on kauppasopimusneuvotteluista, jotka vaikuttavat tietosuojakysymyksiin. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Sitten vielä edustaja Melinaara aivan lopuksi. For uh, Kiitoksia tästä ensimmäisestä keskustelusta. Meillä oli jo sidosryhmä keskustelut, joten itse asiassa odotan innolla yhteistyötämme ja niin kuin voimme nähdä, meillä on tässä jotakin ongelmakohtiakin, mutta niin kuin kolleganikin sanoivat, uskon, että me nyt kannattaa toimia niin, että parlamentti saa itselleen hyvän aseman ja suuren enemmistön toivottavasti vielä ja odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos. Kiitoksia hyvästä keskustelusta. 25. päivä syyskuuta käsitellään tätä. Tarkistusten jättämisen määräaika on 28. syyskuuta kello 18 ja sitten äänestys 22. 23. marraskuuta. Äänestämme kello 11 alkaen, joten pidämme tässä 10 minuutin tauon pyydän, että otatte äänestyskorttine valmiiksi. Uh, uh, Kollegat, pyydän, että käytte nyt istumaan. Me aloitamme ihan tuota pikaa. Mr. Chairman, can we get on with this, please? Puheenjohtaja, voisimmeko aloittaa, pyydän? Um, yes, of course we will. Kyllä, kyllä, totta kai. Once your colleagues have all sat down. Heti kun kollegat ovat käyneet istumaan paikoilleen, me aloitamme äänestyksen. Kiitos. Okay, colleagues kollegat. Okay. So we begin with the, uh, we... Meillä on kaksi edustaja Jesekin lausuntoa ja aloitamme nyt Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2018. No, tässä on nyt tällaista kesän jälkeistä höpinää käynnissä näköjään. Oletteko valmiita? No, te olette aina valmiit. Okay. Uh, okay. Okay, No niin, kollegat, kaikki ovat valmiita. Tässä ihmiset haluavat ryhtyä hommiin, joten aloitetaanpa nyt. Meillä on siis lausuntoluonnos Euroopan unionin yleiselle talousarviolle varantu vuoden 2018 esittelijän Peter Jesek ja aloitamme nyt kohta yksi kompromissi yksi. Äänestys alkaa. I know it's been a long summer, but... No kesä on ollut pitkä, mutta tässä siis, jos on unohtanut miten äänestetään, niin käytetään sormea ja painetaan vihreää nappia. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2a. Äänestys alkaa. Kaikki ovat melko hitaita tänään. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2b. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 11, äänestys alkaa. Tarkistus 11 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Pitkä kesä tässä on takana. Kaikki ovat rentoutuneita Tarkistus 12 kohta 1 äänestys alkaa. Tai ensimmäinen osa siis tarkistuksesta 12. Ensimmäinen osa tarkistus 12 äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. päättyy, hyväksytty. Tarkistus 16, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Tarkistus 18, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Tarkistus 19, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Anteeksi. Pieni Aussi tarkistus 26. Äänestys alkaa. 26. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Tarkistus 40, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 41, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42, äänestys alkaa. päättyy, hylätty. Tarkistus 43, äänestys alkaa, päättyy, hylätty. Tarkistus 44, äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty tarkistus 45, ensimmäinen osa. Anteeksi, toinen osa. Äänestys alkaa. Ai, ykkösosako. Kollegat, pahoittelut. Tarkistus 45, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa siis. Anteeksi, kaksi virhettä jo tänään. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 45. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 45. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 48, ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 48, toinen osa, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja sitten sitten muutetusta tekstistä äänestetään seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 40 puolesta 9 vasta-ääntä nolla tyhjää. Onnittelut esittelijälle ja sitten siirrymme seuraavaan aiheeseen. E- sitten talousarvio 2018 edelleen esittelijänä ja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 The vote is still open. The vote is closed. Äänestys Hyväksytty. Libe 6021. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Libe 6001. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty 6002 ja saakaa päättyy hyväksytty 603 saakaa Closed. Päättyy. Hyväksytty 6012 puol- äh, <clears throat> saakaa. closed. Päätty. Hylätty. 6036 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 6048 äänestys alkaa. Which is closed. Päättyy. Hylätty. 6013. Pu- äänestys alkaa. Close. Päättyy. Hyväksytty. 6026. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hylätty. 6032 äänestys alkaa. Close. Päättyy. Hylätty. 6034 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 6037 äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty. 6033. Äänestys alkaa. Closed. Rejected. Hylätty. 6043. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hylätty. 6004. 6045 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 6018 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 6047 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 6025 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 627 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 630 äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Close. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 620 saakaa. anteeksi kollegat, 635. Äänestys alkaa siitä. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 6.20 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 604 äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. 605 äänestys Päättyy. Hyväksytty. 606 äänestys Päättyy. Hyväksytty. 607 äänestys Päättyy hyväksytty. 614 nyt alkaa. Päättyy. Hyväksytty 608. 608 nyt alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 6022 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 609 S alkaa. Close. Päättyy. Hyväksytty. 610 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 629 äänestys alkaa. Closed. Päätty. Hyväksytty. 6002. 623. Äänestys alkaa siitä. 6023. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 6042. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 6044 äänestys alkaa. Close. Päättyy. Hyväksytty. 646 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 17 ja 651 samanlaisia äänestys niistä päättyy. Hyväksytty. 60-50 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 6016, 6049, samanlaisen äänestys niistä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta, 9 vastaan, ei tyhjä. Onnittelemme esittelijää Peter Jesekia. Kiitän kollegoja. Nyt äänestyksemme on päättynyt. Any other business? Onko muita asioita, hyvät kollegat, paitsi että tämä nyt on sitten tämä kesän loppu. Kiitän teitä tämän aamun osallistumista sitten 6. syyskuuta kello 15 seuraava kokous. 4. syyskuuta.